Äh, Mrs. Edustaja Estaras, onko teillä puheenvuoropyyntö? Kyllä, työjärjestyspuheenvuoro, puhemies. Monet ihmiset lähtevät täältä lennolla. Äh, siis käsittääkseni nyt sitten äänestys, jonka piti alkaa 11.30, sitäkin nyt sitten on, on myöhäistä tai viivästytetty myöhemmäksi. Ja nyt ei ole ketään paikalla. Mitä tämä tällainen on? Haluan, että tämä merkitään päiväkirjaan. Tämä on ongelma. Kyllä, kollegaa ymmärrän ja se, että me istumme täällä me ei suinkaan merkitse sitä, että mekö pyrkisi tekemään kaikkeamme, mutta ei minulla nyt ole tässä muuta vaihtoehtoa kuin soitella, patistella ihmisiä paikalle. No niin, komission jäsen on nyt paikalla, esittelijä on matkalla. Hyvää huomenta komission jäsen. Ja ehkäpä me voimme nyt sitten äh, aloittaa ilman esittelijää komission jäsenellä ja sitten äh, esittelijä, kunhan hän saapuu paikalle. Commissioner, good morning. Komission jäsen, oikein hyvää huomenta. Olisi mukavaa, jos voisimme aloittaa. Esittelijä on matkalla.